Witam Państwa. Otwieram. Hyvää huomenta kaikille. Haluaisin avata tämän yhteisen valiokuntaistunnon, johon osallistuu kolme valiokuntaa. English is two. English is two. Two, number, number two. sorry. Otwieram wspólne posiedzenie trzech komisji. Niin, haluaisin siis avata tämän kolmen valiokunnan yhteiskokouksen, Agrin, Envin ja Deven yhteiskokouksen. Ja nyt muutama muodollinen seikka tähän alkuun. Olette saaneet esityslistan. Meillä on tulkkaus 12 kieleen, ranskaan, saksaan, italiaan, Hollantiin, Englantiin, Espanjaan, Poltokariin, Suomeen, Ruotsiin, Unkariin, Puolaan ja Romaniaan. Kuten tiedätte, 2015 on kansainvälinen maaperän vuosi ja neljäs joulukuuta eli huomenna on kansainvälinen maaperäpäivä. Eli Huomenna siis FAOn päätapahtuma pidetään tämän teemavuoden puitteissa Roomassa. Ja FAOn Brysselin toimiston aloitteesta meillä on myös näyttely täällä, joka al- avattiin tu- tiistaina. Ja tämän aloitteen pohjalta meillä on myös tämä tämänpäiväinen kokouksemme kolmen valiokunnan yhteiskokous. Näille kolmelle valiokunnalle maaperä on tärkeä aihe niiden työssä. FAO tekee yhteistyötä Euroopan unionin toimielinten kanssa, mutta myös suoraan jäsenvaltioiden edustajien kanssa sekä muiden järjestöjen kanssa Brysselissä. Kuten me tiedämme, näitä järjestöjä onkin paljon täällä Brysselissä ja ne ovat hyvin moninaisia. Kuten nimi siis sanoo, FAOn Brysselin toimisto on yhteystoimisto FAOn Rooman pää, päämajan ja muiden tahojen välillä. Ja FAO siis keskittyy todellakin maatalouspolitiikkaan, maaperään sekä myös kehityspolitiikkaan. Meidän pääpuhujamme tänään on professori Mamo, jonka esittelen aivan hetken kuluttua. Tervetuloa professori Mamolle Nämä kaikki kokoukset ja seminaarit palvelevat sitä tavoitetta, että me, tiedostaisimme paremmin, mitä, miten tärkeä maaperä on. Maaperä tarjoaa tärkeitä ekosysteemipalveluita ja on tärkeää ihmisten terveydelle ja elämälle. Kuten mainitsin, vuosi 2015 on kansainvälinen maaperän vuosi. Ja nyt haluaisinkin antaa puheenvuoron lyhyesti kollegoillemme Envi ja Deve-valiokunnista. Joten voitte lyhyesti Envin ja Deven puolesta alustaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Envi Envi-valiokunnan varapuheenjohtajana samoin kuin oma aloitemietinnön esittelijänä COP21, joka alkoi juuri Pariisissa. Voin vain kiittää aloitteesta järjestää tämä yhteiskeskustelu näin kansainvälisen maaperäteemavuoden kunniaksi. Haluaisin muistuttaa, että ilmastonmuutos on merkittävä haaste elintarviketurvallisuudelle maailmanlaajuisesti. Maataloussektori on erityisen herkässä asemassa ilmastonmuutoksen vaikutuksille – maa, maatalous voi olla myös hyvä kumppani, kun torjutaan ilmastonmuutosta. Ja tämän vuoksi täytyy muistaa, että maaperä on yksi kulmakilvistä, kulmakivistä, kun torjutaan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia. Tässä vain terve maaperä voi varastoida hiiltä ja näin antaa oman panoksensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle maaperä on todella arvokas väline, kun torjutaan ilmastonmuutosta. Maatalous antaa oman merkittävän panoksensa kyllä myös ilmastonmuutoksen tapahtumiselle kasvihuonekaasupäästöjen kautta. Jos edelleen jatketaan tällaista kestämätöntä maanviljelyssuuntausta, CO2-päästöt antavat oman kunnon panoksensa torjumallamme ilmastonmuutokselle. Nykytilanteessa meidän täytyy muistaa, ennen kuin käymme keskustelua teidän kanssanne, meidän täytyy muistaa se, että me kärsimme eh, intensiivisestä maatalousta, sen vaikutuksista. Ja tässä tulee aivan historiallinen hiilen vapautuminen maaperästä, kun ajatellaan esimerkiksi metsien kaatamista. Tällä hetkellä maatalous vastaa noin 10 prosentista kokonaisuudessaan kasvihuonekaasupäästöjä. Jos meillä on maaperä, joka on köyhtynyt, jos me, vo, me voimme muuttaa suuntaa ottamalla käyttöön kestäviä maaperäkäyttötapoja ja tällä tavalla voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, parantaa hiilen sitomiskykyä ja näin ollen auttaa myös ilmastonmuutoksessa. Kun ajatellaan orgaanisen ainesmäärän lisäämistä maaperään ja sen vaikutusta myös sato, satojen parantamiseen, tällä on oma merkittävä asemansa ja samalla voidaan auttaa myös hiilen sitomistavoitteissa. Ja tässä todella on merkittävästi vähentynyt maaperän hiilen sitomiskyky, mikä antaa oman ikävän panoksensa ilmastonmuutokselle. Neuvottelut, neuvottelijat ovat jo vahvistaneet haluunsa saada aikaiseksi sellainen strategia, jossa sovitetaan yhteen elintarviketurvallisuuden parantaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Tämä on toinen vihreä vallankumous. Ja tässä on erilaisia ratkaisuja esitetty. Ja ensi viikollahan odotetaan kansainvälistä sopimusta asiasta e, Pariisissa. Jäsenvaltiot ovat osoittaneet kiinnostusta tähän kysymykseen, joka liittyy maaperän hiilen sitomiskykyyn. Toissa päivänä COP21 eritoten Ranskan maatalousministerin läsnä ollessa ja Saksan maa, maatalousministeri, samoin kuin Uus-Seelannin ja Australian ministerit, kuten myös FAON johtaja Graciano da Silva olivat paikalla tuolla kokouksessa ja aloitteena on se, että vuodessa 0,4 prosenttia voitaisiin lisätä hiilen sitomiskykyä maaperässä ja tällä voitaisiin sitten kompensoida kasvihuonekaasupäästöjä, joita aiheutuu maataloudesta – ja voidaan myös vastustaa esimerkiksi aavikoitumista ja maaperän suolapitoisuuden kasvamista. Organisen materiaalin lisääntyminen maaperässä, maaperässä mahdollistaa sen, että maaperä on kestävämpi kohdatessaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita ja näin voidaan myös parantaa elintarviketurvallisuutta. Ranskan ministeri on korostanut sitä, että maaperä on yhteys nälän ja ilmastonmuutoksen välillä. Turkki, Kiina, Indonesia, suurin osa pohjoisen maista, Costa Rica ja monet muut tahot olivat mukana ja siellä oli erilaisia järjestöjä, erilaisia maatalousjärjestöjä – kaikki tahot ovat erittäin iloisia siitä, että tällainen aloite voidaan nyt saada aikaiseksi kansainvälisen huippukouksen aikana. Kiitos puheenjohtaja vielä puheenvuorosta. Haluaisin tervehtiä vielä professori De, Mamo De Kalinia siitä, että hän on täällä paikalla. Odotan ilolla keskustelua. Kiitos edustaja Parniolle, joka on siis Envi-valiokunnan varapuheenjohtaja. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron DV-valiokunnan varapuheenjohtajalle. Ensin tuon terveiset valiokunnan puheenjohtajalta Linda Avanilta. Hän ei valitettavasti voinut osallistua ja pahoittelee sitä. Minä tässä omassa puheenvuorossani otan esille kaksi konkreettista asiaa, jotka liittyvät kehityspolitiikkaan ja, ja, ja maaperän käyttöön ja suojeluun. Ensinnäkin maanomistusolojen järjestäminen kehitysmaissa on erittäin tärkeä asia. On vanha kestävä periaate, että maan pitäisi kuulua sille, joka sitä viljelee. Maanomistusolot pitäisi järjestää niin, että tämä periaate toteutuisi. Rekisteröintiä pitäisi kehittää eri kehitysmaissa niin, että maanomistusolot olisivat selvät. Kestävän maatalouden, kestävän maaperän käytön lähtökohtana on se, että jos ihminen omistaa tai hallitsee sitä maata, jota hän viljelee, niin hän hoitaa sitä vastuullisesti ja ajattelee, että tämän maatilan viljelyalueen täytyy olla eh, myöskin siirrettävissä seuraavalle sukupolvelle yhtä hyvässä kunnossa tai paremmassa kunnossa kuin tämä viljelijä on tämän maan itsellensä saanut. Tämä on minusta tärkeä kehityspolitiikan käytännön kysymys monessa kehitysmaassa, maanomistusolojen järjestäminen, maarekistereiden kuntoon saattaminen. Toinen näkökohta liittyy urbanisoitumiseen Kaupungit yleensä sijaitsevat viljavilla alueilla, hyvillä maanviljelysalueilla, ja jos nämä kaupungit hallitsemattomasti kasvavat, niin hyvin paljon parasta viljelykelpoista maata siirtyy rakennusten ja liikenneväylien alle. On tärkeää, että pyritään sekä kehittyneissä maissa että kehitysmaissa – suunnittelemaan aluekehitystä niin, että pyritään säilyttämään parhaat viljelyalueet maatalouskäytössä ja pyritään suuntaamaan urbanisoituminen muille alueille. Tietysti kehityspolitiikan kannalta on paljon muutakin sanottavaa, mutta parissa minuutissa ajattelin, että ottaisin esille nämä kaksi konkreettista kysymystä. Maarekistereiden kuntoon saaminen kehitysmaissa ja urbanisaation suunnitteleminen tavalla, joka on maaperän käytön kannalta järkevä ja kestävä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitos paljon. Nyt vielä haluaisin jälleen kerran toivottaa kaikki tervetulleeksi. Mainitsinkin jo FAOn Brysselin toimiston, jonka johtaja on Mustava Sinangur. Hän, hänellä on todella laaja kokemus kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän on meidän yhteyshenkilömme. Hänen tiiminsä on järjestänyt tämän näyttelynsä ja kiitos myös eh, tämän aamuisesta aamupalasta. Nyt haluaisin esitellä teille vieraspuhujamme professori Mamon. Professori Mamo on syntynyt Lekemtissä Etiopiassa ja valmistunut maaperäkemian tohtoriksi Aberdeenin yliopistosta Skotlannista – hän on sen jälkeen laajentanut osaamistaan akateemisen maailman ulkopuolelle. Ja tällä hetkellä hän on Etiopian maatalousministerin neuvonantaja. Ja hän on siis elintarviketurva, maaperän, terveys- ja luonnonvara-asiantuntija. Professori Mamo on lisäksi yksi 13 ilman, ilmastonmuutoksen, elintarviketurvan ja maatalouden erityislähettiläästä ja hän on yksi 27 johtavasta asiantuntijasta hallitusten välisessä teknisessä maaperäpaneelissa. Hän on vuonna 2014 saanut arvostetun Akra-palkinnon sekä Jara-palkinnon lisä, myös vuonna 2014. Ennen kuin annan professori Maamolle puheenvuoron, haluaisin, että katsomme yhdessä videoviestin FAOn pääjohtajalta, herra Jose Graziano da Silvalta. Hän lähettää terveisensä meille tänne kokoukseen. Eli katsokaamme nyt tämä video pääjohtajalta. Arvoisat maatalous- ja maaseudun kehitys, kehitysvaliokunnan puheenjohtajat, arvoiset Euroopan parlamentin jäsenet. Ensinnäkin pahoittelen sitä, että en ole voinut olla mukana nyt tässä kokouksessa ja puhua teille henkilökohtaisesti. Haluaisin aloittaa ilmaisemalla kiitollisuuteni Euroopan parlamentille ja maatalous- ja maaseudun kehitysvaliokunnalle siitä, että ne järjestivät tämän ylimääräisen kansainvälisen, kansainvälisen maaperäteemavuoden tapaamisen. Terve maaperä on perustavanlaatuisen tärkeä monessa mielessä. Maaperä on perusta kestävälle elintarvikejärjestelmälle, samoin kuin pohja elintarvikkeiden tuotannolle, rehun, polttoaineen ja ö, kuidun tuotannolle. Maaperällä on merkittävä rooli veden hallinnassa ja ne maaperä parantaa kestävyyttä tulva- ja kuivuustilanteessa. Maaperä on avainasemassa hiilin, hiilen kiertokulussa ja se auttaa meitä torjumaan ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Nämä muutamat esimerkit erittäin hyvin osoittavat, miten tärkeä hyvässä kunnossa oleva maaperä on. Tänä päivänä kolmannes maaperästämme on jo köyhtynyttä. Maaperä on uusiutumaton luonnonvara. Maaperän säilyttäminen ja suojeleminen on tähdellistä. 4.17. kestävän kehityksen tavoitteista suoraan viittaa maaperään. Tässä on sellaisia avainseikkoja kuin laadun parantaminen, saasteiden vähentäminen, aavikoitumisen torjuminen ja köyhtyneen maaperän palauttaminen ennalleen. Meidän täytyy paremmin huolehtia maaperästämme, ottaen huomioon se merkittävä rooli, joka maaperällä on köyhyyden ja nälän vähentämisessä. Sellaisten suurten kumppaneiden kuin Euroopan unionin avulla me voimme parantaa jatkuvaa apuamme erityisesti Afrikassa. FAO on valmis auttamaan jäsenvaltioitansa vastaamaan haasteisiin. Tänä päivänä juhliessamme kansainvälisen maaperäteemavuoden loppua toivon, että me kaikki jatkamme sen korostamista, että maaperää täytyy kohdella sillä kunnioituksella, jonka se ansaitsee. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Kiitos paljon. Kiitos tästä videoviestistä. Tämä olikin hyvä alustus tähän keskusteluun. Varmasti voimme syvällisesti käsitellä tätä aihetta. Nyt professori Mamo saa puheenvuoron. 12-15 minuuttia voitte käyttää. Dear honor. Arvoisa maatalous- ja maaseudun kehitysvaliokunnan puheenjohtaja, arvoisat ympäristö, kansanterveys ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan sekä kehitysvaliokunnan puheenjohtajat, hyvät Euroopan, parlamentin, Euroopan komission edustajat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä EUn yhteistoimiston johtaja. Minulle on suuri ilo olla täällä tämän arvoisan kokouksen edessä ja puhua teille maaperästä – joka on uusiutumaton luonnonvara ja palvelee sellaisena välineenä, jonka avulla kasvaa 95 prosenttia maailman elintarviketuotannosta. Henkilökohtaisesti pidän tätä mahdollisuutta aivan annutlaatuisena ja poikkeuksellisena, ja tämän vuoksi kiitän järjestäjiä siitä, että sain mahdollisuuden olla täällä keskuudessanne ja puhua teille niistä uhista, joita maailman maaperällä tänä päivänä on edessään huolimatta niiden valtaisesta panoksesta meidän olemassaolomme hyväksi. Maaperä varastoi ja suodattaa vettä, me auttaa torjumaan ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Maaperästä kasvaa kaikki kasvillisuus ja se antaa paikan noin neljännekselle maailman biodiversiteetistä, mutta maaperä on valitettavasti edelleen jatkuvan uhan alaisena, koska siinä ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Raporttien mukaan noin kolmannes maaperästä maailmassa on tällä hetkellä keskisuuren tai korkean tason köyhtymisen uhan edessä. Ja tämä ongelma on aina vain korostuneempi Afrikassa, ennen kaikkea Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Maailmanlaajuisesti maaperän köyhtyminen maksaa no noin 10,6 miljardia euroa, äh, anteeksi dollaria vuosittain, ja se edustaa valtaisaa haastetta nykyiselle ja, nykyisen ja tulevan elintarviketurvallisuuden kannalta. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa noin 4 miljardin USA-dollarin edestä ravinteita katoaa vuosittain maaperästä. Tämä johtaa Tämä on erittäin huolestuttavaa, koska tuolla alueella on erittäin korkea väestön kasvu ja se liittyy myös hyvin alhaiseen satotuottavuuteen. Äskettäiset raportit osoittavat, että 2050 vuoteen mennessä tuon alueen elintarvikekysyntä on kasvanut 178 prosentilla nykytasosta. Ja tämä on erittäin hankala tilanne, koska kasvavaa väestöä on vaikea ruokkia. Eritoten kun ajatellaan, että maaperä on laadultaan köyhää, se tästä täytyy saada hedelmällisemmäksi. Tämän lisäksi maaperän erosio ja ravinteiden katoaminen on valtaisa haaste, samoin kuin happamuuden ja suolapitoisuuden lisääntyminen, organisen aineksen katoaminen, samoin kuin fauna ja floran katoaminen samoin ja aavikoituminen. Näiden ongelmien hallitsemattomuuden vuoksi valitettavasti joillakin maantieteellisillä alueilla maaperää on köyhtynyt jo niin, että sitä ei enää voida käyttää. Tämä on erittäin vakava skenaario, kun väestömäärä kasvaa ja maatalousmaata on yhä vähemmän käytössä. Tämä vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen eritoten kehitysmaissa ja tätä ei kovin helposti voida ratkaista, jos ei ryhdytä valtaisiin toimiin. Tänä vuonna ajatellen Tyynemeren alueen ilmasto, sääolosuhteita, jotka johtuvat vahvasta El Niño-ilmiöstä. Lähes koko manner kärsii tästä. Tässä on ollut erilaisia vaikutuksia, esimerkiksi kuivuutta, suuria tulipaloja ja tulvia. Afrikassa El Niño-ilmiö liittyy kuivuuteen ja sellaisissa maissa kuin Etio, Zimbabwe, Botswana ja Etelä-Afrikka kuivuus on johtamassa valtaisaan elintarvikekriisiin. Näistä syistä monet kehitysmaat ovat pakotettuja lisäämään elintarviketuontiansa. Toisaalta on aivan selvää, että nämä maat olisivat voineet vastustaa tätä kielteistä vaikutusta pitämällä maaperät hyvässä kunnossa ja hedelmällisinä ennen kaikkea näillä kosteilla alueilla. Näin olisi voitu lähestulkoon kolmenkertaista tuotanto. Usein kehitysmaat sanovat, että ne eivät ole tärkeimpiä ilmastonmuutoksen aiheuttajia. Kuitenkin ne ovat niitä, jotka kaikista eniten kärsivät ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista. Yksi mahdollinen tapa toimia tässä olisi se, että autettaisiin näitä maita investoimaan maaperänsä hyvinvointiin ja satotuotantonsa parantamiseen merkittävässä määrin. Samalla tavalla hyvin ylläpidetty, ylläpidetty maaperä auttaa torjumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, koska maaperä on tärkein hiili, hiilen sitoja. Arvoisat kuulijat, tulevat ponnistelut pakottavat meitä ajattelemaan uudella tavalla maaperää ja samanaikaiseksi kestävää kehitystä ongelman ratkaisemiseksi niin, että voidaan parantaa maaperän hedelmällisyyttä. Hallitusten ja kehityskumppaneiden täytyy asettaa prioriteettiasemaan alhaisen satotuottavuuden tärkeimmät syyt, ennen kaikkea maaperän heikkous ja sen hedelmällisyysolosuhteet. Jotta näin voitaisiin, jos, jos näin ei tehdä, niin tämä johtaa meidät suureen elintarviketurvallisuusongelmaan ja siihen, että maaperän, maaperämme köyhtyy ja tämän ongelman ratkaisemiseen voi mennä satoja vuosia, mutta tämä voidaan kyllä ratkaista. Maaperä voidaan menettää muutamassa vuodessa tai jopa muutamassa kuukaudessa, jos sitä ei suojella. 68. YK on yleiskokous tämän vuoksi julisti vuoden 2005 kansainväliseksi maaperän teemavuodeksi ja joka vuosi viidettä päivää joulukuusta vietetään kansainvälisenä maaperän päivänä. YK antoi FAOlle mandaatin toimia maaperän terveyden edistämiseksi ja tämä teemavuosi on tärkein kampanjavälineemme. Minut nimettiin tässä teemavuoden suurlähettilääksi. Vuonna 2015 on järjestetty paljon tapahtumia, jotta saataisiin tietoisuutta lisättyä suuren yleisön joukossa niin siitä valtaista uhasta, joka maaperän köyhtyminen aiheuttaa. Samalla teema vuonna on jaettu paljon ajatuksia ja osaamista ja päästy yhteisymmärrykseen siitä, miten kiireellisesti täytyy toimia maaperän hyväksi. FAUN mukaan noin 600 tapahtumaa on maailmanlaajuisesti järjestetty ja suurin osa näistä on toteutettu maatasolla. Tämän lisäksi viestintämateriaalia on tuotettu kuudella FAON kielellä samoin kuin eh, eri yksittäisissä maissa niiden omilla kansallisilla kielillä – tässä on järjestetty paljon julkisia luentoja ja sivutapahtumia ja tv on esitetty dokumentaarisia ohjelmia, samoin kuin radiossa ympäri maailmaa. Vuonna 2015 kansainvälisen teemavuoden juhlavuotta on esitetty paljon paikallisessa ja kansainvälisessä mediassa. Tässä on myös järjestetty kouluissa ja yliopistoissa erilaisia kilpailuja ja tapahtumia ja joka Jokaisessa tapahtumassa korostettiin vahvasti sitä uhkaa, jonka maailman maaperä tällä hetkellä kohtaa, kun ajatellaan urbanisaatiota, hallitsematonta maankäyttöä, metsien kaatamista, elintarviketurvallisuutta tai sen puutetta ja ilmastonmuutosta. Koska terve maaperä on tarpeen kasvavan väestön ruokkimiseksi on vuonna 2013 perustettu Global Soil Partnership GSP, jota FAO on tukenut mandaattinsa puitteissa. GSPn mandaattina on ollut parantaa maapallon rajoitettujen maaperäresurssien hallinnoimista, jotta voidaan taata elintarviketurva maailmassa. Lisäksi halutaan tukea keskeisiä ekosysteemipalveluita, tietysti noudattaen valtioiden itsemääräämisoikeutta niiden luonnonvaroista. Global Soil Partnership tukee prosessia, joka johtaa kestävien maaperätavoitteiden äh, äh, saavuttamiseen. Tätä varten GSP keskittyy viiteen eri toimintapilariin. Ja lisäksi GSP on perustanut hallitusten välisen teknisen maaperäpaneelin ensimmäisessä yleiskokouksessa vuonna 2013. Tämä paneeli antaa tieteellistä ja teknillistä neuvoa maaperäasioissa. Minulla on ollut ilo olla yksi 27 kansainvälisestä asiantuntijasta tässä maaperäpaneelissa. Tähän mennessä ITPS on tuottanut esimerkiksi uudistetun maaperän peruskirjan sekä huomenna julkaistaan Roomassa myös uusi ma- maailman maaperäresurssien statusasiakirja. GSPn yleiskokous on tavannut jo kaksi kertaa vuodesta 2013 lähtien ja sen tehtävänä on tarkastaa GSPn toimien ja prioriteettien paikkansa pitävyys. Ja yleiskokous on myös tilanne, jossa tapaavat ITPSn jäsenet, GSPn sihteeristö sekä toiset kumppanit ja FAOn jäsenet. GSPn sihteeristö koordinoi tätä kaikkea. Jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta kahdeksan paikallista maaperä kumppanuussopimusta on luotu, jotta voidaan paikallisella tasolla koordinoida sidosryhmiä. Nämä paikalliset maaperän kumppanit tekevät yhteistyötä FAOn paikallistoimistojen kanssa ja tekevät yhteistyötä myös ja kuulevat kansallisia maaperän tutkimuslaitoksia ja muita paikallisia tärkeitä tahoja. Hyvät jäsenet, Näistä ponnisteluista huomenta, huolimatta maaperää pidetään edelleen toissijaisena asiana, vaikka se on niin tärkeä turvalle ja ekosysteemipalveluille ei ole valitettavasti keskeistä tahoa, tahoa jo, jotta voitaisiin taata, että maaperäasiat otetaan huomioon paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Tästä, tästä syystä ei myöskään ole ajantasaista tietoa maa, maa, maapallon maaperäresursseista. Nämä tiedot ovat hyvin hajanaisia tällä hetkellä. Täl, esimerkiksi Suurin osa, suurimmassa osassa kehitysmaista lannoitteiden käyttö, käytössä maanviljelijät ei, eivät käytä minkäänlaisia maaperätestejä, joten maanviljelijät saattavat siis käyttää vääräs, vääränlaista tai väärässä, vääriä määriä lannoitteita. Osaamista, asiantuntijuutta ja myös kapasiteetteja on liian vähän ennen kaikkea kehitysmaissa. Ja tämä siis johtaa siihen, että maaperätutkimus ja tieto on hyvin hajautunutta. Tietoja ei ole tarpeeksi ta- ta- tarjolla myöskään, myöskään päätöksentekijöille. Lisäksi tietoisuus kestävästä maaperän hallinnosta on hyvin alhaista, vaikka maaperä on hyvin epävarma luonnonvaraa ja tarvitsee siten erityistä huolta käyttäjiltään. Maaperäpolitiikkaa ei ole, yhtä sellaista ei ole paikallisella alueella tai kansainvälisellä tasolla. Maaperää pidetään usein toissijaisena asiana, eikä maaperälle ole minkäänlaista yhteistä hallintoelintä, joka koordinoisi kansainvälisesti toimia. Tästä syystä olemme hyvin epätoivoisessa tilanteessa ja tarvitsemme kiireellistä kiireellisesti koordinoitua maaperäpolitiikkaa. Tarvitsemme yhtenäisen auktoriteetin äänen, jotta voimme koordinoida toimia ja rajoitettuja resursseja vielä paremmin mukaan lukien maaperäpolitiikkaa, siis maatalouspolitiikkaa, metsäpolitiikkaa ja elintarviketurvapolitiikkaa. Samalla tarvitaan koordinointia ja kumppanuutta vahvan yhtenäisen äänen luomiseksi, joka puhuisi maaperän huollon puolesta ja jotta voitaisiin siis välttää resurssien hukkaaminen. On täysin selvää, että Euroopan komissio on ollut valtava tukija Global Soil Partnershipin perustamisessa. Tämä vastaa EUn temaattista maaperästrategiaa. Tämä vastaa täysin EUn tähänkin asti ajamaa politiikkaa ja ohjelmia, jolla yritetään säästää tai suojella tärkeitä maaperän resursseja, ennen kaikkea mm, maaperästrategian ja Rio Plus 20 ohjelman mukaisesti. Tämä vastaa myös e FAOn omia strategisia tavoitteita, esimerkiksi strategista tavoitetta kaksi. Mm, minä olen siis erityislähettiläs tänä teemavuonna ja olen koko ammattiurani omistanut tutkimukselle. Minä haluaisin kiittää Euroopan komissiota tässä roolissani sen tuesta GSPlle, ITPSlle ja, ja digitaaliselle maaperäkartoitukselle Afrikassa. Lisäksi EU-jäsenvaltiot avustavat monia maaperätoimia ennen kaikkea kehitysmaissa. Kiitos tästä. Pitää tunnistaa se, että maailman maaperä ja erityisesti kehitysmainen maaperä on suuren uhan alaisuudessa. Ja minä olen sitä mieltä, että tarvitsemme voimakkaita toimia kaikilta, jotta voimme muuttaa nykytilannetta. Siksi haluaisinkin pyytää, että kaikki tekevät yhteistyötä koordinoinnusti, jotta voidaan pysäyttää maaperän köyhtyminen ja ravintoaineiden menettäminen. Näin voi, vain näin voimme kehitysvaltioissa taata pitkäaikaisen elintarviketurvan ja nostaa ihmiset köyhyydestä. Minä ö, olen hyvin kiitollinen FAan toimista tietoisuuden lisä, lisäämisessä, mutta me tarvitsemme myös jatkuvaa tukea ja hyviä valmiuksia. Olen hyvin toiveikas sen suhteen, että myös tässä kokouksessa voidaan puhua lisätoimista. Haluaisin kiittää lopuksi teitä kaikkia huomiostanne. Me tarvitsemme tervettä maaperää, tervettä elämää varten. Kiitos paljon. Dziękuję panu profesorowi za wystąpienie. Kiitoksia. Kiitokset tästä esityksestä. Me saimme erittäin paljon tietoa tästä. Tämä oli todellakin hyvin täydellinen esitys aiheesta. Ja no niin, sitten seuraavaksi herra Telgrado Rosa saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, Emi pääosastosta. Kiitoksia osaisin kiittää parlamenttia ja tämän valiokunnan organisoijia tästä kokouksesta. Ja ensinnäkin haluaisin puhua tietoisuuden herättämisestä, mikä tämä, tämä vuosi aiheuttaa. Jos täällä on joku tällainen yli sata tapahtumaa, jossa puhutaan maaperästä, jossa on politiikan tekijöitä, poliitikoita ja maatalousoppilaitoksia ja tieteenharjoittajia mukana, niin todellakin silloin kyllä tavoite on saavutettu. Ja on erittäin tärkeää, että tämä tietoisuuden herättäminen tapahtuu. Koska me tiedämme maaperän tärkeyden. Tästähän muut puhujat täällä jo puhuivat. Se on elämälle, elintarvikkeille, ihmisen terveydelle, koko taloudelle, bioterveysetelille myöskin. Mutta tämä maaperä on hyvin tärkeä meille ekosysteemissä, koska se on tavallaan unohdettua ekosysteemiä. Sillä ei ole mitään erityistä tunnusmerkkiä. Se otetaan ihan perusoletuksen, se pitää itsestään selvänä, mutta se köyhtyy, kuten kaikki tiedämme. Joten se, joka meillä on hyvin arvokasti, ja, ja sillä on myöskin tärkeä rooli jokin maataloustuotannossa, kuten elintarvikkeiden tuotannossa, kuten kuulimme. Ja mitä terveempää se on, sitä enemmän, vähemmän tarvitsee käsittelyä. Se antaa meille ekosysteemipalveluja, mutta myöskin sitten se on myöskin hiilin, hiilin parastoivana välineenä. Me maksamme kyllä suuren hinnan sitten maaperän väärinkäytöstä ja köyhtymisestä. Se, se maksaa meille biljoonan vuodessa. Ja kuten FAO täällä arvioi, yksi kolmasosa maaperästä on jonkun tapasta köyhtynyttä. Meidän pitäisi nyt kääntää tämä suuntaus. Mutta myöskin ilmastonmuutos, aavikoituminen ovat myöskin ongelmia tässä yhteydessä. Tämä on myös EUn ongelma. EUn ympäristövirasto raportti 2015 raportissaan, että myöskin maaperä on köyhtynyt EUssa, orgaanista aineista on hävinnyt ja maaperä on pilaantunut että on myöskin eurooppalainen ongelma. Tässä on aika uusi lähtökohta nyt maaperän kannalta. Uusi. Ei pelkästään tämä vuosi, tai teemavuosti, vaan myöskin meidän kestävän kehityksen agenda, joka on hyväksytty YK täysistunnossa, jossa maat ovat tunnustaneet, että maaperä ja maa ovat meidän yhteisiä resurssejamme ja tarvitaan toimia näiden parantamiseksi. Eli tarvitaan yhteisiä toimenpiteitä ja tarvitaan tällainen yhteinen globaali kestävän kehityksen agenda. Mutta myöskin seitsemännessä EUn ympäristöohjelmassa, joka menee 2020, siinä todetaan, että maata pitää myöskin käyttää kestävästi EU-ssa, niitä pitää suojella – ja myös myöskin parantaa sitten näitä saastuneita maa, maaperäalueita. EU on tässä mukana ja bisnesryhmät myöskin tukevat tästä, että saadaan oikea puitteista ja toiminnalle. Ja lopuksi vielä haluaisin ottaa esille myöskin, että maaperän suojelu on myöskin osa yleisiä EUn prioriteetteita. Me näyttää tärkeää ympäristöä, ympäristöä ajatellen, mutta se on maataloutta ja elintarvikesektoria ajatellen tärkeää. Ja koko tämän kestävän biotalouden osalta, jota ajattelemme kehittää. Mutta jos katsotaan tätä erityistä saastumisen poistamista ja, ja myöskin maaperän parantamista että, äm, alueilla, jotka ovat saastuneet, niin tätä myöskin vähentää ensinnäkin riskejä kansalaisille, mutta pitää myöskin luoda työpaikkaa ja kasvua ekotaloudelle, joka käsittelee talaa. Ja se on juuri kasvanut EU-ssa näiden talouskriisiaikojen aikana. Eli jos tuemme sitä, että näitä alueita parannetaan, niin voimme käyttää tätä myös tämän vihreän infrastruktuurin kehittämiseksi. Ja sitten tässä vihreitä alueita voidaan myöskin tässä kehittää samalla. Tämä on sitten osa kiertotaloutta, jonka olemme juuri hyväksyneet viimeisessä ehdotuksessamme. Tässä nähdään, kuinka maaperä on tärkeää meille. Eli ei pitäisi katsoa maaperän suojelua pelkästään EU-ssa, vaan myöskin globaalisti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja nyt teillä on puheenvuorot Pitäytykää kahdessa minuutissa. Yritän olla joustavia tämän suhteen, mutta kuitenkin ei meilläkään ole loputtomiin aikaa täällä. Joten edustaja Vanta, olkaa. Dziękuję wszystkim za możliwość uczestniczenia. Kiitoksia. Kiitos mahdollisuudesta osallistua tämän päivän kokoukseen. Haluaisin kiittää Agri ja Envi-valiokuntia ja DEVE-valiokunnan jäsenenä olen sitä mieltä, että tämä on sellainen aloite, jos, josta täytyy pitää kiinni. Maaperän laadusta täytyy pitää kiinni. Maaperä on vastuussa elintarvikkeiden antamisesta meille, ja tässä täytyy ottaa huomioon kehitysmaiden valtaisa väestönkasvu. Meidän täytyy pystyä tuottamaan ruokaa ja me tiedämme, että maailmassa vuoteen 2030 mennessä saattaa olla jopa 9 miljardia ihmistä. Maaperä on myös äärimmäisen tärkeä myös polttoaineiden ja kuidun kannalta, samoin kuin asianmukaisen eko, ekosysteemien toiminnan kannalta. Meidän täytyy muistaa, että maaperä on uusiutumaton luonnonvara ja näin ollen maaperän hallinto on perusta maailman elintarviketurvallisuudelle. Tämän vuoksi meidän täytyy pysyttää, pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luoda puitteet maaperän laadun maaperän laatuohjelmien ylläpitämiselle niin, että voidaan myös turvata pienten ja perhemaatilojen toiminta. Täytyy muistaa, että maaperällä on oma tehtävänsä myös köyhyyden ja nälän vähentämisessä maailmassa. Eilen kävimme keskustelua samasta aiheesta ja kasvi- ja eläinkunnan suojeleminenkin on aivan äärimmäisen tärkeää maaperän kannalta. Ne maat, jotka ovat tällaisilla uhatuilla alueilla, tekevät yhteistyötä FAOn kanssa. Meillä on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa useita aloitteita, samoin kuin Haitilla ja Fitchillä – Poliittinen ryhmämme on sitä mieltä, että maaperän merkitys täytyy ottaa huomioon silloin, kun vedetään tasapainoa ihmisten intressien, elintarviketurvallisuuden ja ympäristön suojelun välille. Ja äskettäin saimme hieman tietoja siitä, miltä tilanne näyttää, kun tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutusta herkillä alueilla, niin nähdään, että ennen kaikkea tässä puhutaan Saharan eteläpuolisista, eteläpuolisista Afrikasta. Ja herzlichen dank, herzlichen dank. Kiitoksia, edustaja Olssi, olkaa hyvä. Siettämä erityiskokous järjestetään täällä tänään. Kuten täällä mainittiin jo, että maaperä on toikin elämän perusta. Se on erittäin tärkeä aihe. Mutta olen hieman huolestunut. Tämä Climate Smart Agriculture, jonka FAO on perustanut, jonka tavoitteena että voidaan ilmastomyönteisimmillä maatalousmenetelmillä harjoittaa maataloutta ja poistaa huonoja käytänteitä ja kuitenkin tavalla parantaa tuottoa. Mutta tässä puuttuu nyt kyllä määritelmiä, mitkä menetelmät ovat ilmastoa haittaavia ja mitkä eivät ole ilmastoa haittaavia. Mikä kuuluu tähän ja mikä ei kuulu tähän. Minusta ilmastoystävällistä ei voi olla se, että käytetään torjunta-aineita – tai synteettisiä lannoitteita, erityisesti typpeä, sieltäviä lannoitteita. Puhumme täällä paljon maaperän terveydestä, mutta pitäisi puhua sitä maaperän eliöstöstä myöskin, minkälaisia mikrobeja siellä on, ettei tuhota näitä. Geneettisesti muunnellut organismit, niitäkään ei minusta saisi käyttää tässä yhteydessä. Eli minusta FAO ei luopu ihan tietoisesti selkeästä määritelmästä, vai onko tämä vain käynyt näin, että, että McDonald's, Walmart ja Monsanto ovat nyt tulleet tähän mukaan, jotka ovat siis myöskin tukemassa näitä typpi lannoitteiden valmistajia. Ja kuten täällä todettiin jo, niin ei näitä ongelmia ratkaista sillä vanhalla ajattelutavalla, jolla on luotu nämä ongelmat jo aikaisemmin. Mutta tämä just näyttää olevan just tämän Smart Agriculture-aloitteen takana. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Pan pan... Kiitoksia. Edustaja Hoisling, olkaa hyvä. Ja, Minä voin jatkaa siitä, mihin edellinen kollega jäi. On kyllä kysyttävää, että täällä sanottiin kyllä hienoita puhuttiin hienoja, hienoja kauniita sanoja, mutta ei puhuttu siitä, mitä voidaan oikeasti tehdä. Miksi meillä on ilmanlaatupolitiikkaa, vedensuojelua, politiikkaa, mutta maaperän suojelusta ei ole itse asiassa lainsäädäntöä. EU-komissiohan juuri on, e, on juuri epäonnistunut siinä, että sai tämän että olisi saanut tämän vietyä läpi jäsenvaltion vastustuksesta huolimatta. Aiko komissio ottaa tämän yrityksen uusiksi? Entä sitten Afrikka? Sata hehtaaria maaperää joutuu betonin alle joka vuosi. Ja Euroopan unionissa ennen kaikkea Etelä-Euroopassa maaperää pilaantuu saasteiden takia. Myöskään tämän eteen ei tehdä tarpeeksi tämän torjumiseksi siis. Ja ei kehitysvaliokunnan varapuheenjohtaja sanoikin, mainitsi yhden seikan, joka on erityisen keskeinen, niin kauan kuin maaperää käytetään keinottelun välineenä ja niin kauan kuin maaperä ei ole niiden omistuksessa, jotka näet, näet, tällä maaperällä veljelevät, ei ö, päästä eteenpäin. Kambodsassa esimerkiksi puolet maaperästä on keinottelijoiden käsissä. Siellä viljellään esimerkiksi sokeriruokoa. Kaikki voivat nähdä, että tämä ei ole mitään kestävää maanviljelyä. Ei näin voida, eh, tämä tilanne ei voi jäädä tällaiseksi. Meidän pitää siis puuttua tähänkin asiaan, missä siis on tässä eurooppalainen aloite maaperällä keinottelussa ja myös maaperän ryöstämisessä, grabbingissa ennen kaikkea eteläisissä maassa on tilanne, sellainen tilanne, että me kyllä hyödymme EU-ssa halvasta tuontitavarasta sieltä, mutta emme tee mitään epäoikeudesta olosuhteiden poistamiseksi. FA, FA on toimista vielä. No tillage on yksi FA on toimi. Ö, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tällä ei ole mitään tekemistä kestävän maaperäpolitiikan kanssa. No tillage-periaate, eli se, että ei muokata maaperää, ei ole ratkaisu. Tämä on itse asiassa syy maaperän huonontumiseen. Kiitos paljon. Bardzo dziękuję. Kiitoksia. Edustaja Raija, olkaa hyvä. Dank u wel. Voorzitter, ik vond het interessant wat ik hoorde, maar ik heb eh, net al... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä oli vielä mielenkiintoista, mitä totesitte. Ja kuten tämä edelleenkin puhuja, niin yksi asia jäi minusta puuttumaan tästä. Kun puhutaan maaperästä, niin muutamia asioita unohtuu aina, erityisesti Alankomaissa – me katsomme tätä asiaa. Kyseessä onko flora ja fauna, eli koko maaperän elämä. Meistä olisi tärkeää tietää, mitä voitaisiin Euroopassa paremmin tehdä. Ja toiseksi fosfaatin ja muiden mineraalien uudisi käyttö ja täällä on erilaisia metodeja, jotka pyrkivät tähän, mutta meidän pitää sitä, mikä näistä metodeista on hyviä, mitkä ovat huonoja, mihin suuntaan FAO menee tässä, mutta katso myöskin komission suuntaan, minne suuntaan on menossa, kun puhutaan kiertotaloudesta, niin totta kai pitää myöskin keskustella yhdessä sitten koko kierrätystalouden kanssa asiasta. Ja lainsäädännössäkin pitää ottaa huomioon. Nyt haluaisin tietää, mihin suuntaan pitäisi lähteä tästä. Me haluamme tietää tarkkaan, missä nyt oikein ollaan menossa, jotta voimme tehdä tarpeelliset investoinnit ilman, että menet tässä pääomia. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhykäisesti Haluaisin vain yhden huomion esittää. Olen TV-valiokunnan jäsenet. Kuten tässä on sanottukin, maaperällä on tähdellinen rooli kehitysmaissa. Se mahdollistaa elintarviketurvallisuuden varmistamisen ja sen avulla voidaan myös torjua ilmastonmuutosta, kuten on todettukin. Kuten äh, FAON johtajakin Graciano de Silva sanoi, maaperän moninaiset tehtävät ovat usein sellaisia, että niitä ei huomata, niin ei kiinnitetä huomiota. Maaperällä ei ole ääntä ja harvat ihmiset puhuvat siitä. Maaperä on hiljainen kumppanimme. Ja kun me puhumme yhteistyöstämme kehitysmaiden kanssa, meidän täytyy varmistaa se, että maaperän laatukysymystä ei unohdetta. Ja meidän täytyy muistaa aina se, että hyvälaatuinen maaperä antaa merkittävän panoksen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Ek, olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Äh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, maaperän parantaminen on erottoman tärkeää ihmiskunnan selviytymiselle. On hyvä, että me ajattelemme tässä nyt niitä toimintatapoja, joilla voidaan ylläpitää maaperän laatua ja miten voidaan parantaa sitä. Tämä on oikein. Mutta kuitenkin yksi argumentti tai ajattelu tapa on tästä oikeastaan puuttunut, koska toisaalta pyrimme ylläpitämään maaperään laatua, mutta toisaalta sitten aina osa sademetsää tuhotaan sen takia, että sitä käyttää vaikka eläintenpitoon tai, tai energiantuotantoon. Aina joka sekunti jalkapallokenttä. Ja siellä maaperän paksuus on hyvin, hyvin ohut. Ja muutamassa vuodessa tämä on kadonnut sitten koko maaperä. Ja meillä on sitten taas pala hedelmätöntä maata allamme. Tämä on yksi suurimpia uhkia maaperälle. Tai oikeastaan yksi suurimpia maaperän tappajia on eläinten pitoon ja rehun tuotantoon käytty maa. Miksi voida sanoa suoraan todellisuus, että globaali lihan tuotanto on johtanut maaperän tuhoutumiseen, ilmastonmuutokseen myös? Miksi tuota totuutta, että maaperän käyttö massa eläinten tuotantoa varten, se on ilmastosta, ilmastonmuutoksen vastuussa, niihin maaperän tuhoamisen vastuussa, ja se ottaa myöskin köyhyyteen, maailman elintarvikekriisiin, mutta myöskin sotiin. Eli niin kauan kuin tätä ei ole kissanosta pöydälle ja emme tartu tähän, jos emme ole asiasta tietoisia, niin tuskinpä silloin cop 21 tässä auttaa. Tai sitten ponnistelut täällä ylläpitää maaperälaatua äh, muutoin. Nämä ovat kaikki vain fraaseja. Meidän pitää tarttua tähän kuumaan perunaan. Tämä teema pitää mainita. Meillä on vastuu tästä. Ja sitten vielä viimeinen kommentti EU-hun. Meidän EU-maataloustuet menevät juuri väärään su- suuntaan. Me tuemme maailman lihamarkkinoita ja tuhoamme tällä tavoin osan maaperää. Näin ei saa jatkua, että toisaalta todetaan, että on jotain ylläpitää ja toisaalta sitten käytämme varoja sen tuhoamiseen. Sanotaan nyt vihdoinkin totuus, muuten kukaan ei ota meitä vakavasti. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Dorfman, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ollut oikein kiinnostava keskustelu tähän mennessä. Minulta muutama huomio. Kaiken kaikkiaan maaperät ovat ihmisten vaikutuksen alaisena hyvin tehokkaasti, eh, ei pelkästään Euroopassa, eh, täällä myös maanviljely vaikuttaa maaperään huomattavasti. Kysymys kuuluu, miten maaperä kehittyy, liittyykö, riippuuko maaperän kehitys siitä, onko maanviljely suurimittaista vai ei? Nimittäin sekä pienellä että suurilla maatiloilla voidaan kaiken kaikkiaan kummassakin huolehtia maaperän suojelusta. Ja juuri Afrikassa ja muissakin mais, kehitysmaissa on paljon sellaisia liikkuvia väestöjä, jotka liikkuvat eri maiden välillä ja jotka eivät harjoita pysyvää maanviljelyä. He haluavat saada mahdollisimman paljon maaperästä irti ja sitten he lähtevät seuraavalle alueelle. Ja tämä on maaperän kehitykselle tietysti kielteistä. Tämä ei ole, on kaikkea muuta kuin maaperän kestävää käyttöä. Tätäkin pitäisi tarkastella tässä keskustelussa. Martin Hosling on oikeassa, kun hän, san, hän sanoi, että no mitä Euroopassa sitten tapahtuu? Eihän Euroopassakaan kaikki ole, ole hyvin Ja minun täytyy sanoa, että Euroopassa joutuu betonin alle paljon maaperää ja vuoristoalueilla maaperä huhtautuu pois. Maaperä siis jo päätyy loppujen lopuksi jokiin, huhtautuu loput, aivan lopullisesti pois – Eli meidän pitää tehdä sen eteen työtä, että maanviljelyä voidaan ylläpitää ennen kaikkea niillä alueilla, joissa erosiota on ja joissa maaperän huuhtoutuminen pois on vaarana. Meillä siis Euroopassakin on vielä kotilaksuja tehtävänä. Maanviljelypoliittisilla toimilla voisimme edesauttaa Euroopassakin asiaa. Kiitoksia. Jos edes, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr und Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myöskin näistä esityksistä, joita kuuntelin suurella mielenkiinnolla. Kaksi asiaa vain näin pikaisesti. Yksi esittelijöistä totesi, että maaperä on huonossa tilassa, koska ei ole tekniikoita ja apuvälineitä ja lannoitteita olemassa. No eihän maataloutta voi aina tehdä vastuulliseksi maaperän huonontumisesta. Vuonna 1972 sain maatilan, 20 hehtaarin maatilan käyttööni ja käytin sitä 40 vuotta sitä maatilaa ja annoin sen pojalleni. Ja annoin maaperän paremmassa kunnossa eteenpäin pojalleni kuin sain sen isältäni ja tuotto kaksin kertaistui, se johtuu maan laadusta. Missä meillä on suuret ongelmat? Siellä, missä ei käytä kasvinsuojeluaineita tai lannoitteita tai modernia teknologiaa, täällä on suurempia ongelmia. Sitten toinen asia täällä mainittiin, jota voin tukea. Kyllä maan pitää kuulua sille, joka sitä käyttää maatalouskäyttöön. Ja se, joka sitten käyttää maaperää, se ainakin myös huolehtii, että maaperä on hyvässä kunnossa. Luin viimeiset eh, lehdiset tiedotteet ja haluaisin kuulla, että voin vahvistaa nyt, että, että Sveitsin lehdissä kertaa 3. joulukuuta, että Saharan etelänpuolinen alue vähenee, pienenee. Miten voit tämän, tämän meille kertoa, Etiopian edustaja, että Saharan etäalueella nimesti kasvillisuus lisääntyy kuitenkin. Onko tämä joku selitys ilmastonmuutoksen kannalta? Ja sitten, mitä tulee tähän maapallon ryöstöön, kommenttiin täällä. Tätä asiaa meidän pitäisi katsoa myöskin tulevaisuudessa tarkemmin. Kiitoksia. Kiitoksia. Jostaksi. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät taiset ja herrat. Minulla ei ollut mahdollisuus kuulla teidän kaikkien puheita, mutta haluaisin kiittää näistä ajatuksista kansainvälisen maaperäteemavuoden osalta, meidän täytyisi muistaa, että maaperä on taloudellisesti myös äärimmäisen tärkeää ja maaperä ei voi moninkertaistaa. Me voimme tietysti yrittää parantaa näitä köyhtyneitä maaperäalueita. Maaperä on yhteinen hyödyke, se kuuluu meille kaikille ja inhimillinen toiminta – ihmisten toiminta maaperän suhteen, jos se tapahtuu järkevällä tavalla, niin kyllä me silloin voimme huolehtia ja varmistaa maaperän hyvinvoinnin. Mm, samalla on kuitenkin olemassa teknologioita, jotka voivat olla vaarallisia ja esimerkiksi se tilanne, jossa vain yhtä lajia viljellään pitkän aikaa, voi myös vai- aiheuttaa vaaraa maaperälle ja muuttaa sen laatua se, mitä täällä todettiin siitä, että kun ajattelemme maaperää, me e, puhumme ja ajattelemme monia eri seikkoja. Me puhumme sadosta, ilmaston tekijöistä, jotka vaikuttavat maaperään ja niin edelleen. Maaperän ajattelu ei kuitenkaan ole eri, erityisekään tavallista suuren yleisön mielessä ja tänä kansainvälisenä maaperäteema vuonna. Meidän täytyy toimia niin, että kaikki ovat tietoisia siitä, mikä merkitys maaperällä on ja miten tärkeää se on ympäristön ja maatalouden asianmukaiselle toiminnalle. Meidän täytyy pystyä myös kuitenkin tuottamaan riittävästi ruokaa niin, että voimme pitää yllä maailman elintarviketurvallisuutta. Me tiedämme, myös, että maaperää käytetään hukkaavalla tavalla ja 15 prosenttia maapallotuotetusta elintarvikkeista haaskataan. Joten myös esimerkiksi kuljetuksen aikana ja kaupoista 15 prosenttia elintarvikkeista menee roskiin, puhumattakaan sitten kotitalouden elintarvikehaskauksesta. Tässä on useita eri tasoja, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja nämä ovat tuotteita, joita ei voida moninkertaistaa. Maaperää käytetään ennen kaikkea elintarvikkeiden tuottamiseksi ja sitten me valitettavasti haaskaamme tätä ruokaa. Ruokaa ei käytetä siihen, mihin se on tarkoitettu, eli väestön ruokkimiseen. Meidän pitäisi ajatella myös sitä tosiasiaa, että tässä elintarviketuotantoprosessissa ovat mukana vesistöt, maaperä, ja meidän täytyy miettiä, miten paljon tarvitaan esimerkiksi työtä yhden papukilon tuottamiseksi. Nyt meillä on kyllä tämä data käytössämme. Haluaisin puhua vielä tästä Pariisin COP21. Ilmastonmuutos ja erilaisten ihmisten toimien vaikutus ilmastonmuutokseen. No, tämän osalta minun mielestäni me emme riittävästi kiinnitä huomiota maaperään vaikutukseen ja sen rooliin hiilen, hiilen varastoinnissa. Jos me voisimme edes 10 prosentilla lisätä orgaanisen aineksen määrää maaperässä, niin me voisimme myös varastoida ja saada talteen huomattavasti enemmän hiiltä. Mutta tämä täytyy vaikuttaa myös meidän maaperän käyttötapaamme eri tuotantoprosessissa. Jos me emme käytä järkevällä tavalla maaperää, jos käytämme lannoitteet, lannoitteita, niin me emme kyllä saa sitä hyötyä, joka maaperästä voidaan saada. Ja monet saattavat kyllä yllättyä sellaiset tahot, jotka toimivat maaperän kanssa – ja käyttävät paljon lannoitteita, he saattavat yllättyä siitä, että orgaaninen aines maaperässä ei kasva. Tiedän, että Euroopan parlamentissa me yritimme saada aikaiseksi tällaisen maaperän käyttöön liittyvän keskusteluun. Aivan samalla tavalla me käytämme metsiäkin hiilisiepareina ja varastoina. Me puhumme nyt maaperästä, joka on jo köyhtynyt ja me puhumme samalla saastumisen vähentymisestä. Mutta kun me hyödynnämme maaperää, niin meidän pitäisi myös miettiä, mikä olisi paras mahdollinen tapa käyttää näitä tätä maaperää, miten parhaiten käytettäisiin lannoitteita, miten optimoitaisiin toimintaa niin, että entisestään köyhdytettäisiin maaperää. Ja meidän pitäisi pystyä pitämään kiinni tasapainosta. Me puhumme paljon uusiutuvista energialähteistä ja biomassasta. No kyllähän me voimme käyttää biomassaa energian ja polttoaineiden luomiseksi, mutta jos me ympäristöltä viemme liikaa biomassaa, niin sittenpä me myös puutumme tasapainoon, myös maaperien tasapainoon. Thank you, Chair. Um, think... Kiitos puheenjohtaja. Yksi vaikeuksista tällaisissa keskusteluissa on se, että nämä keskustelut saattavat masentaa ennen kaikkea, jos, jos kuuntelee vihreiden puheita, joten lasi on aina puoliksi tyhjä. On masentavaa kuunnella vihreitä kollegoita täällä PR näkökulmasta teidän pitäisi muuttaa toimintaa. Minä näen tässä mahdollisuuksia, potentiaalia, tapoja torjua ilmastonmuutosta. Ja tämä on hyvä uutinen eikä huono uutinen. Aikaisemmin tällä viikolla Euroopan metsäinstituutti julkaisi raportin, e, joiden mukaan puun ja metsän hiilidioksidin varastointi potentiaali on vielä korkeampi kuin on odotettu. Noin 13 prosenttia EU-ssa CO, eli hiilidioksidipäästöistä varastoituu metsään. Raportin mukaan, jos lisätään metsäalaa ja huoletaan metsiä, niin voitaisiin päästä jopa sellaisen tilanteen, että 20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä varastoituisivat metsään. Jos tähän lisään vielä maaperän varastointikapasiteetti, niin silloin meidän kaiken kaikkiaan, kaiken kaikkiaan meidän hiilidioksidin varastointikapasiteettimme kasvaa. Eli meillä on nyt mahdollisuus torjua näin valtavasti ilmastonmuutosta ja Ranskan maatalousministerin aloite maaperän parantamisesta Ranskassa ja muissakin maissa on tässä edelläkävijä hankki. Eli ei pidä tässä masentua. Tässä äh, on kyse äh, myös siitä, että maaperä ja metsä voi auttaa meitä torjumaan ilmastonmuutosta. Kiitoksia. Kiitoksia, että myös tulee optismia kokoukseemme mukaan. Edustaja Hoipos on pitänyt uudestaan puheenvuoroa. Ja sitten varmaan tämä onkin jo puhelistan loppu. Yeah, uh, thank you. Uh, I have a point of order. Kiitoksia. Tässä englanninkielisessä tulkkauksessa täällä puhuttiin nitratoksidina, ja se, se ei ole sama kuin nitriitit. Eli puhun synteettisestä typis, typestä. Tämä haluaisin korjata, että minä puhun, puhun oikeastaan synteettistä typestä. Kiitoksia. Kiitokset tästä, tästä että korjasit tämän asiatermin. Herra Väyrynen, teillä on puheenvuoro seuraavaksi. Hey, opening remarks. Uh... Puheenjohtaja Avauspuheenvuorossani minä puhuin kahdesta täydestä kehityspolitiikkatoimesta, jo, miten voidaan pitää yllä maaperän laatua ja äh, varmistaa maaperän kestävä kehitys, äh, maanomistusolot ja, ja kestävä urbanisaatio, eilien suuria kaupunkeja äh, tai rakenteita ja maaperän suojeleminen sillä tavalla, että, että kaupungistuminen ei liikaa tuhoa maaperää. Haluaisin nyt laajemmin katsoa kehitysyhteistyövaliokunnan näkökulmasta tätä. Meille avainasemassa ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja Niistä numero kaksi, eli meidän täytyy päästä eroon maailmanlaajuista nälästä vuoteen 2030 mennessä, ja tämän saavuttamiseksi meidän täytyy pitkällä aikavälillä pystyä 60-70 prosentilla lisäämään elintarviketuotantoa maailmassa ja kaksinkertaistamaan se kehitysmaissa. Ja tämä on valtaisa haaste kehityspolitiikalle. Ja tietysti maaperä on tässä toiminnassa avainasemassa. Maaperän palauttaminen ennen ja sen suojeleminen. Toisaalta kehityspolitiikan näkökulmasta katsottuna meidän täytyy muistuttaa se, että miljardi ihmistä suoraan on riippuvaisia ähm, maa- ja metsätaloudesta ja näin ollen myös maaperästä. Ja tietysti kun maailman köyhyyttä vähennetään, meidän täytyy kestävällä tavalla kehittää maaseutualueita. Nuo miljardi ihmistä ovat vahvasti riippuvaisia maaperästä. Joten kehityspolitiikan näkökulmasta katsottuna tämä keskustelu on ollut äärimmäisen tärkeä ja professori Mamosin esitys oli aivan loistava ja mielestäni erittäin hyödyllinen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja nyt teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Te asiantuntijana ja tämä asian suurlähettilä, olkaa hyvä. Um, thank you, honorable uh, speakers. Kiitoksia, kiitoksia arvoisat puhujat siitä, että kerroit minulle hyvin samankaltaisista asioista ja ajatuksista liittyen maaperään. Eri graafisilla alueella, mutta tässä tapauksessa eu alueella. Ja olen pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne. Ja olemme sitä mieltä myös, että, että hyvin hoidettu maaperä EU:ssa tai missä muuallakin vaatii erityishuomiota välittömästi. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia. Jotkut näistä kommentteista niin, ehkä minun pitää ihan pohtia niitä vielä tarkemmin. Esimerkiksi se, että, että kemiallisia lannoitteita käyttäisi ja se vaikuttaa sitten maaperään ja eläimistöön. Kyllä, näin tapahtuu, mutta katsokaa sitten taas kehitysmaihin. Kuinka moni maa heistä käyttää sitä optimaalista määrää lannoitteita? Katsokaa omaa maatani. Me käyttämme 3,8 kilogrammaa per hehtaari, joka on kyllä sen alle, mikä on vähimmäisvaatimus. Ja kyllä, huolenaihe on kyllä ihan oikeutettu niihin maihin liittyen, että käyttävät paljon lannoitteita, paljon kemiallisia aineita, mutta samalla pitää ajatella myöskin ihmisiä, jotka ovat nälkäisiä, jotka tarvitsevat myös elintarvikkeita pöydälleen. arvoisat puhujat varmaan ymmärtävät, että EU:ssa on ollut satoja tuhansia maahanmuuttajia, ja näistä maahanmuuttajista suurin osa tulee Afrikan alueelta. Ja mikä on tämä paradoksi tässä? Paradoksi on se, että Afrikka, meillä on yli 60 prosenttia maasta, jota ei ole vielä viljelty. Jos käyttäisimme Afrikassa tätä maata kunnolla, niin miksi ne mistä pois sieltä? Tämä on politiikan heikkoutta, investointien puutetta, maaperään ja niin edelleen. Tämän takia, mitä ehkä nyt tässä tarvitaan, on yhdistetty globaali, paikallinen, alueellinen maaperäpolitiikka, joka on kestävää maaperän hallintoa. Ja tarvitaan myöskin vahvaa tukea tälle. kuten tämä totesi jo aikaisemmin. Ja vaikka täällä on tällaisia kansalaisia järjestöjä, jotka kuitenkin pyrkivät tähän, mutta tällä maaperällä ei ole oikeastaan mitään keinoa puolustautua tässä. Tämän takia meidän pitäisi taistella sen puolesta. Se tarvitsee kunnian aseman paikallisen kunnia-aseman. Tarvitsen myöskin tukijoita tähän näin, tälle. Eli kemiallisten lannoitteiden osalta kyllä ymmärrän huolenaiheen, mutta joissain maissa vielä ei olla näin pitkällä. Kyllä ymmärrän huolenaiheen. Sitten tämä maaryöstö, grabbing. Ja kun puhutaan maan hankinnasta – Tällä hetkellä maat kutsuvat investoijia paikalle, koska heillä on paikallisia mahdollisuuksia käyttää tätä maata. Että jos maassa, Afrikassa on 60 prosenttia käyttämätöntä maatalousmaata maapallon resursseista, tätä pitää tietenkin katsoa tätä maaperää. Mutta kun se on kehitetty, niin se vaatii myös sitä, että kansalaisia heitä tästä ulos. Ja että investoinnilla ei saisi olla maaperään liittyen tai ympäristöön liittyen tai ympäristöturvallisuuteen negatiivisia vaikutuksia. Näistä pitää pitää huolta. Pari sanasta vielä omasta maastani. Meillä on 3,6 miljoonaa hehtaaria käyttämätöntä maatalousmaata, jota voidaan, johon voidaan investoida. Ja pääkriteerinä on tietysti paikallisuus. Etiopialaisille voidaan antaa näitä. Mutta jos etiopialaisia ei ole, jotka pystyvät investoimaan tähän, niin hallitus on tarjonnut näitä myöskin kansainvälisille investoijille. Mutta ikävä kyllä. Ei edes viidesosaa vielä tästä maasta olla käyttö. Sitä on vielä siellä käyttämättä. Tämän takia tämän maan hankinta kyllä. Toivottavasti tässä on myöskin globaali politiikka tähän liittyen Erityisesti juuri se, kuinka ottaa huomioon se, että tämä hoidetaan näin maaperän terveyttä, ettei maaperää mitenkään tuhota turhilla kemikaaleilla. Me olemme tehneet tästä maa-analyysin ja lähettäneet tämän eteenpäin ja vaatineet, että näistä asioista pidettäisiin sitten myös huolta. Ja olen kuullut, iloinen kuullessani, että CO2-päästöt EU-ssa – että täälläkin 13 prosenttia mm, käyttää takaisin taas maa, käytössä. Mutta en voi kaikkia kommentoida kuitenkaan, kommentoida, koska sitä on aika paljon, paljon minulle myönteisiä kommentteja. Entä maamukkauksi, no tillage asia, on ehkä parempi, että, että tätä ei sitten käytä muulla tavoin mutta monet maat eivät käytä tätä hyväkseen. Tähän asiaan pitäisi myös puuttua. Tarvitsemme tässä globaalin aloitteen. tässä maamuokkauksen osalta, että meillä on sellaista säilyttävää maamuokkausta, joka sitten säilyttää maaperä myöskin tuleville sukupolville. Kiitoksia. Bardzo dziękuję pan profesorowi. Czy przedstawiciel... Kiitos professori Mamo. Herra Delgado Rosa komissiosta, haluaisitteko te vielä kommentoida kaikkea tätä kuultua? Uh, Kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, niin lisäisin muutaman sanan sen. Kuten tiedätte, EU-politiikan alalla. Komissio on viime vuonna vetänyt takaisin tämän maaperädirektiivin, mutta me silti olemme sitoutuneet maaperän suojelutavoitteille. Ja tässä voin viitata myös seitsemänteen ympäristöohjelmaan. Ja haluaisin lisätä, että näissä puitteissa ja myös kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa komissio on aloittanut inventaarin maaperälainsäädännöstä, jotta voidaan tunnistaa, mitkä ovat puutteet ja aukkokohdat. Meidän pitää arvioida tilanne, jotta voimme puuttua maaperän köyhtymiseen. Me olemme myös perustaneet maaperän asiantuntijaryhmän. Siihen tulee asiantuntijoita jäsenvaltioita valtioista, jotka auttavat tunnistamaan puutteet ja jotka sitten tunnistavat sen myös sen, miten EU voisi tuottaa lisäarvoa maaperän suojelussa. Eli meillä on siis kyllä toimia maaperän suojelemiseksi ja olemme tyytyväisiä tähän kaikkeen keskusteluun maaperästä, maaperän ö, tehokkaasta käytöstä ja kiertotaloudesta. Kiitos puheenjohtaja. Dziękuję. Bardzo pana. Kiitos. Herra Parnio, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja saa seuraavaksi puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama loppusananen tähän. Aivan niin kuin useat tässä keskustelun aikana ovat jo sanoneetkin, kaasihuonekaasupäästöjen torjuminen, torjuminen maatalousalalla sen täytyy olla pikemminkin mahdollisuus kuin uhka. Meidän täytyy pitää hyvin mielessämme tämä tavoite ja diagnostiikka, kuten alkupuheenvuorossani sanoinkin, kysymys on siitä, että saadaan aikaiseksi sellainen strategia, jolla voidaan uudelleen sovittaa yhteen elintarviketurvallisuuden parantaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Tämä äh, Ranskan maatalousministerin Stefan Le Follin äh, malli, jonka hän toi esille, kun hän lanseerasi uuden aloitteensa. Tämä voi olla realiteettia. Me olemme nyt tämän toisen vihreän vallankumouksen kynnyksellä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme. Ja se, mihin 45 valtiota COP41 aikana osallistui tämän aloitteen lanseeramiseen yhdessä FAOn kanssa, niin tämä mahdollistaa sen, että me voimme todella pyrkiä nyt köyttyneen maaperän palauttamiseen ennalleen ja voimme torjua esimerkiksi metsien häviämisen aiheuttavaa, aiheuttavaa maaperän köyhtymystä, niin kuin Brasiliassa on toimittu. Samanaikaisesti tämä aloite, sehän pitää sisällään kaksi pilaria yhtäältä tutkimus, toisaalta tuotanto, niin tässä on monia asioita, joita täytyy vielä määritellä, eri toten rahoituslähdekysymys ja tämän al- aloitteen allekirjoittavat hallitukset haluavat vastata näihin kahteen ö, työtavoitteeseen ja työtä tullaan tekemään – niin, että saadaan tulosta aikaiseksi ennen ensi marraskuun Marrakesin COP 21. Meidän täytyy toimia niin, että voidaan antaa oma panoksemme tähän aloitteeseen ja voidaan saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia. Konkreettisia tuloksia kokonaisekologian kannalta. eli COP22 ja kaikki nämä aloitteet ja mahdolliset ratkaisut. Meidän täytyy panna näitä täytäntöön COP21 jälkeen. Täytyy ottaa huomioon kestävä maatalous, maanviljelyksen monipuolustuminen, diversiteetti, ilmastonmuutos, maaperä ja sen hyvinvointi. Tässä on monia eri asioita, niin kuin tässä keskustelun aikana on kuultukin, ja tässä on useita eri kumppaneita, mukaan lukien me, Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni. Meidän täytyy suojella niin vesiä kuin maaperääkin. Nämä ovat aivan välttämättömiä elintärkeitä meille. Otetaanpa herra Pongan viisaat sanat vielä tähän mukaan. Maaperä on meidän hiljainen kumppanimme. Meidän täytyy muistaa tämä lause näiden keskustelujemme aikana ja niiden toimien aikana, joita me yhdessä toteutu, toteutamme tulevina kuukausina ja vuosina. Meidän täytyy aina muistaa tämä ajatus, kun toimimme. Kiitos paljon. Nyt äm, Paavo Väyrynen käyttäkin jo puheenvuoron. Jos haluatte saada, sanoa vielä jotakin, olkaa hyvät vain. Äm, jos ei kukaan enää halua puheenvuoron, niin haluaisin vielä on Brysselin toimiston johtajalle antaa puheenvuoron. Hän on henkilökohtaisesti tehnyt työtä tämän yhteisistunnon eteen. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin mahdollisuudesta puhua teille täällä. Todella kiittäisin teitä lämpimästi siitä, että te teitte aloitteen tämän tapahtuman järjestämisestä. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamentti on myös mukana tässä ja kiinnittää huomiota, auttaa kiinnittämään enemmän huomiota maaperän, ongelmaan. Maaperä on meille kaikille aivan elintärkeä. me olemme pystyneet myös järjestämään tämän näyttelyn. Ja ne, jotka eivät ole sitä vielä nähneet, kutsun teitä katsomaan tuota näyttelyä. Se on samassa kerroksessa, mutta aivan toisessa päässä tuolla käytävää. Siinä on tällainen didaktinen osio. Ja monet ihmiset, jotka ovat kävelleet tuosta ohi, ovat äh, tunteneet houkutusta tutustua ja he ovat kiinnostuneet tästä ongelmatiikasta. Tänään oli useita parlamentin jäseniä tutustumassa tähän näyttelyyn ja tuolla näyttelyssä annetaan hyvin selvä viesti erästä asiasta. Ei tarpeeksi tiedetä eikä sanota tarpeeksi usein, että tarvitaan tuhat vuotta yhden maaperäsenttimetrin luomiseksi ja ilmastonmuutoksen ja eroosion kautta tarvitaan vain vuosi tuon senttimetrin tuhoamiseksi. Johtopäätökseni on se, että tässä tarvitaan sellaista viestiä, joka veisi eteenpäin tämän maaperäongelman merkitystä. Sattumalta tällä viikolla, jota kutsutaan myös maaperän teemaviikoksi. Saman aikaan on tämä Pariisin COP21 tapahtuma. Meillä on useita eri rinnakkaistapahtumia ja kiitos Ranskan hallituksen tuen. No, tehän tiedätte, että maatalous tietystä syystä eivät ole mukaan, ei ole mukana tässä neuvottelusyksissä, koska jotkut maat sanovat, että tämä voisi olla VTOssa pikemminkin neuvottelussa. Mutta Ranskan hallitus päätti järjestää tällaisen maatalouden toimintapäivän. Ensimmäinen 12. se oli siis toissa päivänä. Ja tämä oli mahdollisuus, niin kuin herra Panjo sanoikin, tämä oli mahdollisuus Ranskalle esitellä tämä oma aloitteensa. Ja tämä oli mahdollisuus myös FAOlle ja muille kumppaneille esitellä aloitteitansa, joilla, joiden avulla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen vaikutusta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä niiden haitallisia vaikutuksia. Fauna me No tässä sanotaan, että maatalous vaikuttaa noin 10-15 prosenttia lähteestä riippuen ilmastonmuutokseen, mutta samalla sanotaan, että maatalous ja kalastus, metsätalous antavat myös valtaisen mahdollisuuden vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Hyvien käytänteiden määrittelystä sitten, no hyviä käytänteitä on olemassa, sen me tunnustamme. Meillä on aloite tällainen nimeltään Climate Smart Agriculture, tätä on vaikea ranskaksikaan kääntää, termiä ei oikein löydy. Äh, mutta me olemme sitä mieltä, että tämä aloite voi omaltaan osaltaan luoda hieman valoa näihin hyviin käytänteisiin, joiden avulla voidaan sitten vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Äh, agroekologia ja ekosysteemit, niillä voidaan auttaa vaikutusten muuttamisen FAOssa, Maailmanpankissa, tutkimuskeskuksessa, Australian tutkimuskeskuksessa on työryhmiä, ne marraskuussa työstivät tätä kysymystä. Hyvien käytänteiden keräämisestä niin, että voidaan toistaa niitä ja jakaa niitä. Milanossa järjestettiin tapaaminen ja siellä hyväksyttiin se, että teemme yhtä, yhteistyötä nyt hyvien käytänteiden keräämiseksi ja levittämiseksi. Ei kysymys ole siitä, etteikö hyviä käytänteitä olisi. Ei pyörä tarvitse uudelleen keksiä. Meidän täytyy miettiä, miten voidaan saada aikaiseksi innovatiivisempi tuotantojärjestelmä niin, että voidaan paremmin ottaa huomioon ympäristön ja maaperän suojelu. Haluaisin vielä kerran kiittää puheenjohtaja tästä loistavasta ajatuksesta. Kiitos, että tuitte tätä ponnistusta ja tämän viikon tapahtumien järjestelyä Euroopan parlamentissa. Meillä on Roman Faun toimistossa tapahtuma, jossa ovat mukana kaikki jäsenvaltiot ja se on tällainen lopputapahtuma tälle teemavuodelle. Brysselissä Belgian hallitus ja komissio järjestävät myös tapahtuman teemavuoden juhla, juhlimiseksi. Ja viimeisimmässä yleiskokouksessa hyväksyttiin, että vuosittain muistetaan maaperää maaperän päivänä 5.12. Professori Momo kiinnitti huomiomme siihen, että tämä on sellainen ongelma, maaperä on sellainen ongelma, johon ei riittävästi kiinnitä huomioon. Gantin yliopiston professori toimii on sanonut, että riittävästi ei todellakaan kiinnitetä huomiota maaperän merkitykseen. Meillä ei ole riittävästi vielä tietoa. Tietoja ei ole kerätty tarpeeksi, tilastot eivät ole riittäviä. Ja tämän vuoksi vain yhdistämällä ponnistelumme me voimme globaalisti käsitellä tätä aihetta. Kiitos. <clears throat> Kiitos. Maaperä on pohja neljäs osalle kaikista organismeista maailmassa. Ja maaperä on perusta elämälle maa, maapallolla, mutta maaperässä on yhä vähemmän orgaanista ainetta. Mitä vähemmän orgaanista ainetta maaperässä on, sitä enemmän hiilidioksidia pääsee ilmakehään. Joten meidän pitää todellakin luoda perusteet sille, että maaperän elinkelpoisuus säilyy. Maaperää ei pitäisi kohdella vain kokoelmana mineraaleja ja kemiallisia yhdisteitä. Ei, vaan maaperä on osa elämäämme, elinympäristöämme. Terve maaperä on paras perusta kasvien suojelulle myös. Ja ehkä todellakin maaperään ei ole tällä hetkellä vielä kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Olemme nyt alkaneet puhua asiasta ilmastonmuutoksen ja säänmuutosten yhteyksessä mutta me emme puhu tarpeeksi usein maaperästä ja vedestä. Maaperä ja vesi ovat niitä tekijöitä, jotka tulevat olemaan, tulevat päättämään siitä, voimmeko turvata maapallon elintarviketurvan ja vesihuollon. Tästä syystä tämä FAOn aloite ja meidän aloitteemme ovat todella hyödyllisiä. Toivottavasti tämä aihe nyt tulee viestimissä ja suuren yleisön keskuudessa paremmin ihmisten tietoisuuteen. Toivottavasti nuoretkin kiinnittävät tähän huomiota, sillä tämä on tulevaisuuden kannalta tärkeä aihe herra Des. Häntä haluaisin kiittää siitä, että, että hän ö, todellakin on antanut perintönä pojalleen tuon maaperän, jota hän on, jonka hän on saanut isältään ja jonka hän on nyt antanut perinnöksi pojalleen vielä paremmassa kunnossa kuin mitä se aikaisemmin oli. Vielä kerran nyt haluaisin kiittää professori Mamoa tästä hyvin mielenkiintoisesta esitelmästä. Ja näin meidän istuntomme tulee päätökseen. Tämä oli siis kolmen valiokunnan yhteinen istunto, jossa käsiteltiin maaperän suojelua. Ja täällä oli vieraita myös FAOsta. Kiitoksia kaikille osallistujille ja kiitos myös professori Mamolle erityisesti tästä hyvin kattavasta informatiivisesta esitelmästä. Kiitos komissiollekin ja kiitos kaikille. Näin kokouksemme päättyy näkemiin.